äänestys on huomenna. Seuraava kohtaistuslistalla on edustaja Jesekin mietintö arvopapereiden yleisölle tarjoamisen kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite. Edustaja Jesek, neljä minuuttia. Kiitos puhemies, varapuheenjohtaja, kollegat. Puolitoista vuotta senkin kun komissio julkaisi pääomamarkkinoiden niin toimintasuunnitelmansa Meillä on nyt konkreettinen esimerkki siitä, miten tulemme sen rakentamaan. Komission ehdotuksen tavoitteena on nykyaikaistaa direktiivi tekemällä siitä vähemmän hintavaa yrityksille, jos haluavat kerätä rahoja, varoja julkisesti. Siinä käytäisiin läpi sääntelyesteitä pienille yrityksille. Sillä tuettaisiin kaiken kaikkiaan pienfirmoja Euroopan parlamentissa Nämä tavoitteet otettiin vakavasti ja ehdotimme useita innovaatioita, joilla esite asetus tehtäisiin sopivampi nykyympäristöön. Tähän kuuluisi, että lisättäisiin kynnysarvoja, jonka mukaan näiden voisivat nauttia poikkeuksistatuksesta sekä myös puhuttiin EU-kasvuesitteistä, kevemmästä järjestelmästä, joka helpottaisi rajat ylittäviä liikkeeseen laskuja kolmikantaneuvottelun aikana, Slovakian puheenjohtajakauden aikana, hienosäädimme kantojamme ja pääsimme sopimukseen tekstistä, joka mielestäni hyödyttää kaikkia liikkeeseen laskijoita, jotka haluavat kerätä rahoitusta markkinoilta. Erityisesti lisäämme miljoonaan euroon tämän määrän, jonka mukaan liikkeeseen laskijat saavat poikkeuksen näistä asetuksen vaatimuksista, siis tuo raja-arvo siis se, tämä hyödyntäisi eri toimijoita Euroopassa erityisesti. Se auttaisi toimijoita keräämään pääomaa ilman byrokraattiaa. En sovimme EUn kasvuesitteistä. Se on rohkea uusi käsite, joka vähentää kustannuksia pk-yrityksille, jotka haluavat kertaa rahoitusta rajat ylittävästi. EUn kasvuesite helpottaa pääsyä tai pienten liikesilaskijoiden rahoituksen saatavuutta ja näin he voivat etsiä rahoitusta pääomamarkkinoilta sen sijaan, että he jatkuvasti joutuvat olemaan riippuvaisia pankkirahoituksesta. Tuimme lyhyempää esitettä ja tiivistelmää. Uuden järjestelmän mukaan vähennämme kustannuksia laskijoille ja parannamme luotettavuutta ja tietojen relevanssia investoijille. Tämä johtaa lisääntyneen investointisuojaan. me sitä, että yrittäjät voivat antaa sekundäärisiä liikkeeseen listautumisen jälkeisiä liikkeeseen minimoimme, siis annamme lisää harkintavaltaa, joka harmonisoi kilpailua sisämarkkinoilla. Minusta tämä on se, mistä päämarkkinoissa pitäisi olla kyse. Meillä pitää olla harmonisoituja toimenpiteitä koko EU-ssa vähentää byrokratiaa yrityksille ja varmistaa investointisuoja ennen kaikkea, edistää pääomamarkkinoiden kasvua EU:ssa. Meidän pitää vapauttaa yrity- pk-yrityksen rahoitusta ja päästä heidät paremmin pääomamarkkinoille. Tämä hyödyttää koko EU-taloutta ja auttaa sitä kasvamaan. asia, jota tarvitsemme kipeästi näinä epävarmoina aikoina ympäri maailmaa. Loppuun haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, komissiota ja puheenjohtajavaltio Slovakiata kovasta työstä ja omistautuneisuudesta saada päätökseen kunnianhimoinen uudistus järjestelmälle Kiitos. Thank you, Mr. Rapport. Kiitos edustaja Jesek nyt komission puolesta. Komission jäsen varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, se, että hyväksyttävän poliittisen sopimuksen on erittäin tärkeä askel, jotta saadaan aikaa rajat ylittävää ja sijoitusta ja että yrityksillä on parempi pääsy pääomamarkkinoille ja että sijoittajille annetaan parempaa ja tarkempaa tietoa. Tämä esiteuudistus on tärkeä osa pääomamarkkinaunionia. Nyt oli aika tehdä EU-esitys tavoitteista sopivat pääomamarkkinaunionille, kun vuoden 2016 uudistusta varmistelimme, kuulimme liikkeeseen laskijoille ja markkinatoimijoita ja päätimme mennä vielä pidemmälle kuin edellisellä kerralla vuonna 2010. Nämä uudet säännöt, joista toivottavasti eh, päästä yhteisymmärrykseen, ottavat käyttöön täysin uuden EUn kasvuesitteen, korkeamman kynnyksen, uuden rekisteröintiasiakirjan äh, liikkeelliseen laskijoille. Ja haluaisin nyt lyhyesti esitellä nämä uusimmat saavutukset. EUn kasvuesite on äh, tärkeä väline, jotta voidaan kehittää PKEn kasvumarkkinoita. Sekä PK-yritykset että keskisuuret kasvuyritykset voivat käyttää tätä monet hyvin toimivat markkinat, niistä voi tulla pk-yritysten kasvumarkkinoita tulevaisuudessa. Tämä uusi esitekynnys kynnys nostetaan melkein kertaiseksi 8 miljoonaan euroon verrattuna aikaisempaan 5 miljoonaan euroon Tämän alta voidaan luottaa paikallisiin äh, sääntöihin niin, että äh, paikalliset äh, tai alueelliset pörssit voivat kehittyä. Pienemmät yritykset hyötyvät kevyemmistä esitemääräyksistä. Tämä kuvastaa sitä, että nämä yritykset ovat hyvin tunnettuja markkinoilla, kun on kyse toisesta liikkeeseen laskusta meidän vaikutusten arvioitimme arvioi, että tunnetut liikkeeseen laskijoiden säästöt ovat 113 miljoonaa euroa vuosittain. Sitten tämä universaalinen liikkeeseen laskuasiakirja tunnetuille liikkeiden laskijoille. Niinpä voimme myös vähentää aikaa ja tällä tavoin liikkeeseen laskijat voivat hyödyntää markkinaikkunoita lyhyellä aikavälillä. Äh, hyvä puhemies, hyvät esittelijät, haluan kiittää teitä hyvästä työstä tämän asian parissa. Kiitos. Mr. Commissioner. Kiitos komission jäsen, varapuheenjohtaja. Seuraavaksi EPP-ryhmän puolesta edustaja Vanden Candelare, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, arvoisat kollegat. Nyt kun yhdistetty kuningaskunta lähtee EU, niin siis menetämme suurimman pääomamarkkinamme. Voimme reagoida pelokkaasti tai voimme tarttua tähän herätyskelloon ja nopeuttaa Euroopan pääomamarkkinoiden laatimista. Tarvitaan investointeja, mutta tässä tarvitaan ensin parantaa investointi-ilmastoa. Uusi esitelainsäädäntö on tärkeä osa tätä palapeliä. Euroopan yritykset ovat tänään vielä liian riippuvaisia pankkirahoituksesta. Vain 20 prosenttia niistä saa rahansa sijoittajilta. Ja tässä ruokaan ei käytä hyväksi kasvupotentiaalia, jota saataisiin pääomamarkkinoilta. Erityisesti pk-yritysten kohdalla pääomamarkkinoille pääsy tutuu sen liian suurta askeleelta. Myös esitteen kustannuserä on suuri ja tämä on esteenä näistä esitteistä on tullut varsinaisia puhelinluetteloita, joissa, joissa kukaan ei löydä tarvittavaa tietoa. Nyt tätä tehdään hiukan edullisemmaksi ja yksinkertaisemmaksi ja Anne miljoonan liikkeelle laskut on vapautettu tästä, mitä tulee pk-yrityksiin, midcap-yrityksiin, eh, summa on 20 miljoonaa ja näin saadaan aikaan kevyempi eurooppalainen kasvuesite. Tämä auttaa lupaavia yrityksiä pääsemään eteenpäin, voivat saada tarvittavaa pääomaa pääomamarkkinoilta, että voivat kasvaa kollegat. Esitte asetus on ainutlaatuinen tilaisuus PK-yrityksellä kasvavilla yrityksellä saada rahoitusta, mutta tässä meidän työmme täällä ei ole vielä tehty, mitä tulee Euroopan pääomamarkkinoihin. Meidän tarvitsemme myös tehokkaat maksukyvyttömyys- ja sanerausmenettelytavat, ja olen Ekonissa tästä itse vastuussa. Pitää toimia myös ripeästi näissä kysymyksissä. Meidän pitää saada aikaan syvempi, todellinen eurooppalainen pääomamarkkinatilanne ja jossa tarvitaan todellakin yleiseurooppalaista sääntelyä. Meidän pitää huomenna ottaa ensimmäinen askel eteenpäin ja sitten direktiivien kohdalla. Kiitoksia. Thank you very much indeed. Thank you well. Kiitos. Seuraavaksi SDRVn puolesta edustaja Nina Jill, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, varapuheenjohtaja, kollegat. Onnittelut ensinnäkin esittele Peter Jesekille mietinnöstä, sillä minulle ja ryhmälle se täyttää monia tavoitteita, prioriteetteja. Vähennetään byrokratiaa ja kuluja, vähennetään sektorin pirstaloitumista ja keskelle vapautetaan likviditeettiä isonnollisille investoijille harmonisoidaan investointisuojasääntöjä ja vältetään tämä kilpailu kohti äh, sääntelyalimpaa tasoa. Avainehdotus, jonka minun ryhmäni oli mukana tuomassa, oli ehdotus PK-yritysten kasvuesteestä. Sen mukaan PK-yritykset EU-ssa voivat käyttää yhtä standardia ja harmonisoitua asiakirjaa, jolla voit kerätä pääomaa. Tämä on valtava askel eteenpäin suhteessa nykyjärjestelmään. Tämän yhden asiakirjan perusteella pk-yritykset voivat käyttää helppoa menettelyä ja kerävät rahoitusta ympäri EUta. Tässä on tärkeää se, että lainsäädäntö sallii myös sen, että käytetään joukkorahoitusta ja muita uusia rahoituksen muotoja, joilla voidaan kehitellä pääomamarkkinaunionin EU-ssa. Esitteet ovat portti pääomarkkina pääomarkkinoille, mutta on myös tärkeää, että liikkeeseen laskijat kolmansissa maissa voivat jatkaa toimimista EUn pääomarkkinoilla pääomamarkkinoiden pitää olla menestys siten, että ei eu se voivat myös investoida siihen. Tässä on kriittisen tärkeää se, että ottaa huomioon Britannian lähtö. No, se voisi olla haitallista pääoman saatavuudelle pk ottaen huomioon, että yhteiskunta vastaa 60 prosentista EUn pääomarkkina liiketoiminnasta. Tämä on vakava seuraamus ja CMUsta tulee ehkä CMU Light, kevyt versio, jos ajatellaan tuossa työpaikkoja kasvua EUn 27 jäsenvaltiossa tämän takia esitteet pitää hyväksyä myös muista kuin EU-jäsenvaltioista, jos ne täyttävät samat normit, mitä voi käyttää jatkossa EUssa myös. Kiitos. Thank you, Madame Gill. Kiitos edustaja Gill. Seuraavaksi UNG-ryhmän e puolesta edustaja Viegas, olkaa hyvä proposta de diretiva sobre o prospecto representa um passo na construção união dos mercados de capitais. Tämä direktiiviehdotus on tärkeä osa eh, pääomamarkkinaunionia. Eh, tämä visio PK-yrityksistä, joka rajoitetaan pääomamarkkinoilta, tämä visio, joka on otettu eh, talous oppikirjasta ei valitettavasti mm, vastaa todellisuutta. Vaikutus on se, että PK-yritykset, jotka ovat taloutemme selkäranka, eivät voi hyödyntää tätä rahoitusta. Täällä on erilaisia ehdotusta toisiainen liikkeeseen lasku, liikkeeseen laskun tasu. Ja, ja me katsomme, että tämä olisi Euroopan unionin prioriteetti. Yritykset eivät tarvitse yhtenäistä pääomamarkkinoita, tarvitsevat julkisia investointeja, jotta luotaisiin työpaikkoja ja kasvua ja lisätään palkkoja, jotka luovat parempaa ostovoimaa. Kiitos edustaja Viegas. Seuraavaksi vihreiden puolesta edustaja Ernest Urtasun minuutti, olkaa hyvä. Muchísimas gracias. Kiitoksia puhemies. Haluan jälleen kiittää esittelijä Jesekia hyvästä yhteistyöstä. Huomenna vihreät eivät tule äänestämään tämän direktiivin puolesta. Me äänestämme tyhjää muun muassa sen takia, että uskomme, että tässä saadaan aikaan tällainen järjestelmä, että voidaan äh, laskea liikkeelle yksinkertaisuuden esitteen avulla. Me halu- sitten tässä vain vähennetään joidenkin kuluttajien suojaa tällaisen esitteen takia. Haluan kuitenkin kiittää esittelijää ja siis tämän takia en sitä vastaan. Olen tyytyväinen, että täällä on artikla 7 ja 27 mukana. Siellä on mukana velvoite koskee kaikkia liikelaskijoille. Heidän pitää kertoa, missä oloissa nämä rahoitusvälineet voidaan ottaa sijoitusvastuun piiriin, mitä tulee pankkien kriisiratkaisudirektiiviin. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Näin olisi pitänyt aikaisemmin niin ollut joidenkin rahoitusinstrumenttien kohdat, kun ostivat näitä ja sitten menettivät kaiken varallisuutensa siksi huomenna. Tämä asia on myönteinen, vaikka me äänestämmekin kuitenkin siis tyhjää. Kiitos. Nyt edustaja Brian Hayes, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Sopimus asetuksesta on merkittävä askel, kun kehitellään. Toista päämarkkinoinnin haluaisin onnitella esittelijä ja kaikkia varjostelijoita tehdystä työstä asian parissa. Ja Kiitos myös komissiolle ja neuvostolle keskustelusta. Pitää halventaa pk-yritysten rahoituksen saatavuutta markkinoilla. Tämä varmistaa sen, että eurooppalaiset yritykset voivat kasvaa ja vaurastua kestävällä tavalla. Meillä on todellinen ongelma Euroopassa, kun on liian riippuvaisia pankkirahoituksesta, kuten sanon, monta kertaa 75 prosenttia lainatuksesta tulee pankeista 25 prosenttia pääomamarkkinoilta. Yhdysvalloissa tilanne on päinvastoin. Tämä sopimus antaa vahvaa merkkiä siitä, että pääomamarkkinoita halutaan vahvistaa Euroopassa. Esimerkiksi uusi kasvuesitejärjestelmä tulee lisäämään kasvavien pk-yritysten mahdollisuuksia lisätä rahoitusta koko markkinoilta, kun mennään kohti yhteistä kehystä aikaisemmasta tästä direktiivistä on asioita jäänyt tähän. Se toimi melko hyvin, mutta kuitenkaan se ei mahdollistanut vahvaa toimivaa markkinaa, sisämarkkinaa. Se loi laista epävarmuutta ja aiheutti taakkaa, joka nosti kustannuksia ja tehottomuuksia. Olemassa oleva järjestelmä sallii sen, että voivat transponoida direktiivin omalla tavallaan, mikä johti 28 eri järjestelmään. On hienoa, että komissio päätti antaa uuden järjestelmän asetuksena. Tämä loi kunnon harmonisointia, koska se oli tarpeen. Haluan myös sanoa, että eri järjestelmät, joita on luotu yleisille käyttäjille ja listautumisen jälkeisen liikkeelle laskuille, tämä hyödyntää koko alaa. Tämä tuo kevyemmän esittejärjestelmän. Tämä on myöskin sitä, miten EU voi auttaa poistamaan byrokratiaa, missä se on tarpeen. Se on tärkeää päämarkkinoinnissa myös. Thank you, Deputy Hess. And now... Kiitos edustaja Hayes. Nyt edustaja Pervans Beres. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen. Hyvän parlamentti on antanut tässä oman panoksensa sille, että komission ehdotuksesta tulee parempi useissa kohtia, erityisesti mitä tulee investoi, ammattimaisten kokeneiden investointien suojeluun tässä mielessä. Minusta olisi parempi, jos olisi, olisi menty vieläkin pidemmälle. Ja jos ajatellaan tätä nyt tunnetuksi tullutta tiivistelmää, tästä tehtäisiin tällainen väline, kun nämä kokemattomat investoijat saavat rahoitusta. TRIPS-lainsäädännössä oli edistysaskeleita, joita oltaisiin voitu ottaa tähänkin mukaan. On hienoa, että on eurooppalainen kasvu, nyt tulossa. Se auttaa lisäämään pienten ja keskisuurten yritysten ratkaisuantavuutta. Ne kärsivät nyt liikaa tästä pankkien nykypolitiikasta ja meistä on hienoa, että parannellaan yhteistyöehtoja valvontaviranomaisten maiden välillä alkuperämaan, jos ajatellaan alkuperämaata ja jakelumaata. Merci beaucoup, Madame Deputé Beres. Kiitos, edustaja Beres. Seuraavaksi edustaja Stolojoan. Kiitoksia, puhemies. Minä tuen tätä asetusehdotusta samoin kuin tuen jokaista toimenpidettä, joka lisää pääomamarkkinoiden osuutta yritysten rahoituksessa joko joukkolainojen tai osakkeiden kautta. Esitteet sijoittajille, niiden pitää täyttää kolme vaatimusta, niiden pitää tarjota tarpeellinen tieto sijoittajille, toiseksi ne eivät saa olla taakka niille, jotka esitteitä joutuvat laatimaan. Ja sitten niiden pitäisi olla soveltuvia koko EUn alueella. Tämä asetusehdotus vastaa näihin kolmeen vaatimukseen eri kompromissien kautta, joiden avulla tarkennetaan tarpeelliset tiedot, mutta on tehty myös yksinkertaistamista verrattuna nykyiseen direktiiviin, mitä tulee pk-yrityksiin ja niihin yrityksiin, jotka laskevat osakkeita lisää liikkeelle markkinoille. Kun otetaan huomioon valvontaviranomaisten toimet pääomamarkkinoilla haluavat varmistaa, että netissä ovat käytössä kaikki julkaistut esitteet, eikä tarvitse maksaa siis näiden esitteiden ähm, käyttämisestä. Kiitoksia. Kiitos edustaja Stolojoan. Seuraavaksi edustaja Tang, olkaa hyvä. Thank you, Chair. I'm the last speaker. Kiitoksia puhemies. Olen viimeinen puhuja tässä keskustelussa kuitenkin haluaisin hiukan kommentoida asiaa, koska joidenkin Euroopan sääntöjen mukaisesti PK-yritykset kärsivät rajoitusista esteistä, näin ei voida, yritykset eivät voi kilpailla tai saada rahoitusta. EU-sääntöjen puute vaikeuttaa niiden elämää. Siksi on hyvä, että on uusi harmonisoitu esitelainsäädäntö aikaan. Ja kun yrityksille tämä on keino päästä pääomamarkkinoille, ne voivat tehdä asiansa ymmärrettäväksi äh, investoille. Näin otetaan askel kohti aitoa pääomamarkkinaa pääomamarkkinaa, mutta vielä tarvitaan myös arvopaperistamista. Se voi jäädä kiinni trilogin, ellei neuvosto ole valmis keskustelemaan kysymyksistä, joita parlamentti on ottanut esille ja odotan todellakin tätä. Mutta vielä lopuksi keskivaiheen tarkastelussa tarvitaan vielä rohkeampia askeleita eteenpäin, että saadaan todellakin aikaan aito pääomamarkkinaunioni. Kiitos. Dankjewel but would like inform you. Kiitos. Tiedoksi teille, edustaja Tang, että te ette ole viimeinen puhuja, koska nyt on menettely ilman puhujalistaa. Edustaja Notis Marjas on siinä viimeinen puhuja. Kiitos puhemies. On hienoa, että olen viimeinen puhuja. Kuten muut kollegat, on samaa mieltä siitä, että mitä tulee pääomarkkinaunioniin, niin tavoitteena oli avata uusia rahoituksen lähteitä erityisesti PK-yrityksille, joka tarkoittaisi avoimuutta ja tietoja asiakkaille tämän esitteen muodossa. Tämä on tärkeä osa erityisesti, kun tulee näitä julkisia liikkeelle laskuja. Kysymys äh, varapuheenjohtaja Roskisille. Jonas kappale 9 siinä puhutaan se, kun liikkeeseen lasku tapahtuu valtioviranomaisten toimista tai ää, alue- tai paikallisviranomaisten toimista tai kansallisten julkisyhteisöjen toimista, jossa yksi tai useampi jäsenvaltio on jäsenenä, eli EVM sun muut, niin ei tarvitse kunnioittaa olemassa olevaa sääntelyä. Ja myös EKP kuuluu tähän joukkoon ja jäsenvaltioiden keskuspankit. Miksi ne saivat tällaisen poikkeuksen ja vapautuksen? Eikö pitäisi olla avoimuutta siinäkin? kun on liikkeeseen lasku, jotka tulevat näiltä toimijoilta. Kiitos. Faristo. Kiitos. Nyt Euroopan komission puolesta Valdis Tomroskis, olkaa hyvä. Uh, uh, no niin, arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia, erityisesti esittelijää edustaja Jezekkiä ja hänen edeltäjänsä Philippe de Beckeria sekä muita kollegoita, jotka ovat työstäneet tätä asiaa jotka ovat olleet mukana kolmikantaneuvotteluissa. Haluaisin kiittää erinomaisesta tuloksesta, joka neuvottelussa saatiin aikaisin. Nyt odotamme kovasti yhteistyötä Esman kanssa esite aikatauluista. Se antaa lihaa tämän uudistuksen luiden päälle niin, että sääntökirjamme voidaan panna täytäntöön täysin toukokuusta 2019 lähtien. Ja sitten Mariaksen kysymykseen keskuspankit ja samankaltaiset laitokset ovat aina tämän ulkopuolella. Kiitoksia. Thank you, Commissioner. Kiitos komission jäsen. Nyt esittelijä Peter Riesek. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. President, I, I wasn't told... Puhemies, en saanut tietää, että pääomarkkinoinnin rakentaminen olisi yötyötä sen takia. No, puhun nyt hyvin lyhyesti. On hienoa, että ensimmäinen pääomarkkinoinnin elementti sai näin laajaa tukea. Ja minusta tämä on nyt yhteinen saavutus ja olen iloinen substanssin näkökulmasta katsottuna, mutta myös siksi, että nykyään, no kun ajat ovat hankalat, niin tämä esimerkki osoittaa selvästi kuitenkin sen, että Euroopan parlamentin eri ryhmät ja toimielimet pystyvät tekemään yhteistyötä erittäin hyvin ja saavuttamaan tuloksia. Kiitoksia ja hyvää yötä. Takujem. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Jesek. Keskustelu päättyy. Äänestys järjestetään huomenna. Täysistunto jatkuu huomenna kello 9 jatkuu kello kahteen ja sitten kello 3.11. Esylista on julkaistu ja on saatavilla parlamentin verkkosivuilla.